mietintö Rova Hybner ja Joo Lainen, Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen. Aloitamme ja toivotan tervetulleeksi kaikki tänne tulleet ja pyydän, että pitäydytte puheajoissanne, jotta me pääsemme ajoissa kotiin, koska me olemme hieman myöhässä. Ensimmäisenä Rova Hybner. Thank you, uh, Chair. Uh, we are here because we decided... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme olleet täällä, koska olemme päättäneet vuoden 76 vaalilainsäädäntöä ryhtyä muuttamaan. Ja tässähän on Euroopan, Euroopassa tapahtunut valtavasti muutoksia sen jälkeen eh, sekä Euroopan integraation sisällön ja laajuuden osalta. Euroopan parlamenttikin on muuttunut valtavasti koonsa puolesta myös sen toimivallan osu- osalta, eh, joka, on vaikuttanut, joka vaikuttaa ihmisten elämään. Ja tämä ei ole yllättävää, että haluamme nyt sopeuttaa vuoden 1976 vaalilainsäädäntöä tähän nykytilanteeseen. Tässä mietinnössä sanotaan, että Euroopan parlamentilla on oikeus päättää omasta vaalimenettelystään Euroopan parlamentaarikkoina Meillä on Euroopan parlamentin vaaleista kokemusta. Ne ovat edelleenkin aika lailla kansallisia. Niissä ei keskustella kovinkaan eurooppalaisista kysymyksistä kampanjan aikana, eikä eurooppalaista ulottuvuutta näy tässä demokraattisessa prosessissa. Sen takia pyytämme, että tätä 76 vaalilakia muutettaisiin. Euroopan parlamentilla on oikeus päättää vaalipäivästä. Me pyydämme jäsenvaltioita varmistamaan, että kaikki ihmiset ihmiset, jotka tekevät työtä EUn ulkopuolella saavat äänestää ja pystyvät niin tekemään. Me ehdotamme myös, että jollain tavalla ehkäistään kaksinkertainen äänestys ja että käytettäisiin sähköistä äänestystä, postiäänestystä, verkossa äänestämistä. Liikuntarajoitteisilla pitää olla mahdollisuus äänestää. Ja tiedän, että joillakin on huolia internet-äänestyksen suhteen, mutta kyllä se voidaan tehdä turvalliseksi, niin kuin Virossa on tehty. Siellähän on alettu 2005 alkaen jolloin 2 prosenttia käytti internet-äänestystä. Tänä vuonna 30 prosenttia virolaisista äänesti eh, internetissä. Me haluamme enemmänkin eh, ehdokkainen sukupuolten välistä tasapainoa ja halutaan eh, sellaisia vaalilistoja, ja, ja kansallisilla puolueilla pitäisi olla mahdollisuus kertoa eh, Euroopan eh, tason puolueiden eh, ohjelmista. Ja tällä tavalla toivomme parantavamme Euroopan parlamentin vaaleja niin, että niistä tulee todella eurooppalaiset ja haluamme herättää lisää kiinnostusta Euroopan päätöksentekoon. Ja tähän lopuun haluan sanoa, että ihmisten vaikutus Eurooppaan aloittaa alkaa siitä, että he tekevät tietoisia päätöksiä äänestyskopissa. Kiitoksia sitten edustaja Lainen. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsenet, kollegat. Euroopan parlamentti on ainutlaatuinen maailmassa. Missään muualla maailmassa ei ihmisillä ole mahdollisuutta 28 eri maassa käydä valitsemassa yhteisissä vaaleissa. Missään muualla tätä ei ole paitsi Euroopan unionissa. Mutta me Tiedämme, että nämä vaalit 28 maassa tekevät ongelmia. Vaikka meillä on ollut jo kahdeksan kertaa Euroopan vaalit, niin näitä vajeita ei ole kuitenkaan vielä pystytty poistamaan paljoakaan. Tämän takia teemme taas uuden ehdotuksen. Teemme ehdotuksia seuraaville vaaleille 2019. Teemme niistä avoimemmat, demokraattisemmat ja eurooppalaisemmat. Kollega Hybnerkin mainitsi täällä jo, että annamme suosituksia jäsenvaltioille ja haluamme muuttaa vuoden 1976 vaalilakia. Suosituksissa kyseessä on se, että halutaan laajentaa pääsyä Euroopan vaaleihin. Olemme sitä mieltä, että nuoret, nuori sukupolvi pitäisi ottaa tähän mukaan, kutsua heidät osallistumaan. Monet nuoret voisivat jo 16 ikäisinä mennä Euroopan vaaleihin äänestämään. Ja tällainen ääni, äänestäminen varmaankin vaikuttaa hänen tulevaan elämäänsä. Me voisimme kokeilla tätä, kuten Itävalta on tehnyt, voitaisiin laittaa äänestysikaa 16 vuoteen. Tämä uusi nuori sukupolvi, internet-sukupolvi, voisi näin klikkaamalla osallistua vaaleihin eikä mennä raatihuoneelle tekemään tätä. Tätä voidaan kokeilla. Ja kirjavaalejakaan ei kaikissa maissa ole hyväksytty. Ja tämäkin tietysti auttaisi kotoa käsin äänestämistä. Sitten valmistelu. Me olemme todenneet, että monissa maissa vaaliluettelot ovat vasta 17 päivää ennen vaaleja valmiina. En tiedä, kuinka tässä voidaan sitten tehdä nämä vaalikampanja 17 päivää ennen vaaleja. Me toteamme nyt, että 12 viikkoa vähintään pitäisi olla aikaa, eli kolme kuukautta, ja meillä on aika suuria vaalipiirejäkin monilla. Ja sitten Eurooppa-vaalien eurooppalaista luonnetta pitäisi vahvistaa. Meillä on kansallisia keskusteluja ja eurooppalainen ulottuvuus jää vähän tänne taakse piiloon. Meidän pitäisi saada sen enemmän näkyviin televisiomainoksissa, vaalimateriaalissa, vaalilipukkeissa. Jos kansallisella tasolla siellä on puolueiden nimet, niin siellä voisi lukea myöskin eurooppalaisen puolueen perheen nimi. Joka tapauksessa eurooppalaisten puolueiden pitäisi ottaa myöskin pääehdokkaastaan komission puheenjohtajaksi vähintään 12 viikkoa ennen vaaleja. Ja sitten sukupuolten välinen tasa-arvo 50-50 olisi hyvä. Se voitaisiin saavuttaa monissa puolueissa ja maissa. Näin on tähän jo päästykin. Miksei muuallakin. Tietysti 2019 voi olla vähän aikaista vielä tällä. Ehkä 2024 tämä voidaan saavuttaa ja myöskin tasa-arvo vaalimahdollisuuksien osalta pitäisi taata. 26 maassa on 3 prosentin vaalikynnys, miksei näissä kahdessa muussakin voisi olla vähintään 3 prosentin, korkeintaan 5 prosentin kynnys. Monet haluavat mennä pidemmälle kansainvälisiä rajat ylittäviä vaaliluetteloita. No jos AFKO ehdottaa tätä, mutta parlamentti on kuitenkin jo monet kerrat tähän vielä jumiutunut. No toivottavasti, hyvät kollegit, voit hyväksyä tämän hyvin käytännönläheisen ehdotuksen. Kiitoksia. Monsieur Garrique, est-ce que j'ai bien compris que vous... Ymmärsikö nyt, että puheaikan lisäksi pyydätte vielä voida käyttää puheaikaa sinisen kortin avulla, niinkö? Hyväksyykö herra Mainen tämän? Olkaa hyvästä. N'est pas très usuel aika epätavallista. Helein, kennen Sie diese beiden, ähm... Tunnetteko nämä analyysit Euroopan vaalilainsäädännöstä. Ehkä te olette kaukonäköinen, että toinen on helmikuulta, toinen on syyskuulta. Toisessa on äh, Andrew Duffin äh, nimi alla ja toisessa, ja toisessa sanotaan ei jossa ei haluta minkäännäköistä eurooppalaista rajoitusta ja toisessa kyllä. Puolen vuoden sisällä on kaksi täysin erilaista analyysiä. Onko se mahdollista ja normaalia? Monsieur Leinen. Leinen. Ja hyvä kollega, Hyvä kollega Afkossa, me keskustelimme useamman kerran tästä ja olemme sitä mieltä, että pitää olla tasa-arvovaali mahdollisuuksissa 28 maassa. Meillä on tällä hetkellä tilanne, että kahdessa maassa jopa 0,6 prosentilla äänistä voi päästä läpi, kun tasoissa muista tarvitaan vähintään 3 prosenttia. Tässä ei ole tasapainoa. Kaikkiin 3 prosenttia. Tämä on meidän erotuksemme. Tämä on se uusi poliittinen linjaus, jota Afkon enemmistö tuki. Komissaari Kretsu, seuraavaksi olkaa hyvä. Madame la President, dear colleagues, dear... Puhemies, hyvät kollegat, esittelijät, Rova Hybner-Herlainen, demokratia on tärkeä arvo EU-ssa. Tämä tarkoittaa sitä, että EU-toimielinten täytyy käyttää valtuuksia korkeimpien standardien mukaisesti, eli vastuuvelvollisuuden mukaisesti. Me jaamme saman tavoitteen, pyrimme vahvistamaan Euroopan unionin demokraattista legitiimiyttä. Onnittelen parlamenttia, kun on pyritty muuttamaan vaalilainsäädäntöä. Mietintö, josta äänestettiin AFKO-valiokunnassa, Rova Danuta Hypnen ehdotuksesta ja herra Jolainen ehdotuksesta. Siihen liittyy se on mahdollista, siitä tulee tällainen virstanpylväs, joka osoittaa, miten demokraattinen kehitys täällä etenee. Ja meidän pitää tunnustaa, että tämä on ollut huomattavan tärkeää työtä, mutta tähän on myös paljon aikaa ja se on ollut varsin raskas prosessi viimeisissä Euroopan vaaleissa – komissio otti huomioon parlamentin vahvistuneen roolin, mitä tulee komission puheenjohtajan nimittämiseen Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Ja otettiin huomioon parlamentin toistuvat pyynnöt, että Euroopan puolet voisivat e- esittää kärkiehdokkaita tai ehdokkaita komission johtajaksi. Poli- poliittiset puolet näin tekivätkin Euroopassa ensimmäistä kertaa, ja herra Juncker oli se ehdokas, joka sai enemmistön taakseen uudessa Euroopan parlamentissa. Hänet nimitti Eurooppa-neuvosto ja parlamentti valitsi sitten hänet komission puheenjohtajaksi. Tämä oli uutuus 2014 vaaleissa ja tämä yhdisti komission puheenjohtajan vaalin läheisemmin äänestäjien kantaan tulevaisuudessa vaaleissa tullaan vielä vahvistamaan demokraattista eh, legitiimiyttä eurooppalaisessa päätöksentekoprosessissa ja tämä tulee olemaan huomattava askel eteenpäin, kun pyritään kohti aitoa eh, Euroopassa poliittista aluetta. Komissio pyrkii vielä vahvistamaan eh, vastuuvelvollisuuttamme, koska puolueet joutuvat nimeämään kärkiehdokkaansa viimeistään 12 viikkoa ennen vaalipäivää uudistus voi auttaa sulkemaan kuuljun poliittisten prosessien välillä kansallisella ja EU-tasolla osoittaa, että löytyy läheisyyttä eurooppalaisten puolueiden ja kansallisten puolueiden välillä ja vaalien kampanjassa tehdään nämä linkit näkyviksi äänestäjille. Ja tässä mielestäni kaikki olemme joutuneet keskustelun puutteen uureksi, siis viittaan tässä keskustelun Eurooppa-kysymyksistä, ja onkin erittäin tärkeää, että kansalliset viranomaiset ja poliittiset puolueet ottavat oman roolinsa vastaan ja lisäävät avoimuutta, jotta kansalaiset ovat tietoisempia e- eurooppalaisen politiikan vaikutuksesta. Pitää ottaa huomioon minimiäänikynnykset paikkajaossa. Tämä myös vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta vaaleissa olen sen tärkeää. Tällaisen minimikynnyksen asettaminen tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentti toimii tehokkaammin ja vähennetään sirpaloituneisuutta, saadaan vahvoja enemmistöjä aikaan. Me puhumme edustuksen demokratian kriisistä ihmiset ovat pettyneet politiikkaan. Meidän pitää edistää ihmisten aktiivista osallistumista eurooppalaiseen politiikkaan. Siksi olen erittäin tyytyväinen ehdotuksesta, jolla pyritään antamaan äänioikeus Euroopan kansalaisille, jotka elävät myös kolmansissa maissa. Ja otetaan käyttöön joustavampi äänestys käytäntö ja näin suositaan myös naisten osallistumista vaaleihin ja poliittiseen elämään käytetään vaellista, jotka varmistavat sukupuolten välisen tasapainon, niin kuin tässä mietinnössä on todettu. Se on tärkeä askel myös oikeaan suuntaan. Olen ehdottanut monta kertaa tällaista kiintiötä ja omassa maassani, joka tietysti parhaiten tunne niin jotakin mitä se varmasti tehdä kansallisellakin tasolla. Monissa maissa tilanne on vars, lähes katastrofaalinen paikallisella tasolla, samoin kansallisissa parlamenteissa, mutta ainakin tässä tämä periaate on nyt mainittuna ja se on tärkeää. Sitten objektiivinen äh, median raportointi on tässä tärkeää. Tätä kannattaa korostaa, koska tämä on olennainen edellytys oikeudenmukaisille vapaille vaaleille. Te ehdotatte myös sitä, että olisi eurooppalainen vaaliviranomainen, annetaan, keskitetään Euroopan roolia tiedottamisessa. Tämä tarkoittaisi, tätä täytyy kuitenkin huolella arvioida ja meidän pitää aivan erityisesti arvioida, onko tällainen ehdotus toteutettavissa ja ottaa huomioon tällaisen viranomaisen tehtävät ja vastuu ja millain, miten sellainen saataisiin aikaan ja miten tämä liittyy muun muassa budjettikysymyksiin ja henkilöstötarpeisiin. Komissio kyllä tukee täysin parlamentin toimia saada tämä asia hyväksyttyä nopeasti vielä. Kiitokset ja onnittelut teille. Sitten ryhmäpuhujiin ensin herra Söplin. puolitoista Kiitos puhemies, hyvä komissaari ei ole mitään väärää siinä, että Euroopan parada tämmöisen yleisen eh, vaalijärjestelmän. Jokainen parlamentti tekee näin ja se lisää ennakoitavuutta ja avoimuutta. Jos se järjestelmä, jossa kansalaiset valitsevat EU-edustajansa, eh, on samantyyppinen, tietenkin meillä on 28 erilaista poliittista oikeusjärjestelmää. Kuitenkin tässä arkaluonteisena kysymyksenä on nämä äänikynnykset pitäisikin olla joku minimimäärä ääniä, jonka ehdokkaan pitää saada ennen kuin pystyy edustamaan kansalaisia. Joissakin jäsenvaltioissa tätä ei tueta, mutta suuressa osassa jäsenvaltioita tämä käytäntö on jo olemassa. Äänikynnys sulkee pois turhat ehdokkaat, jotka haluavat vain huomiota. Ja tietenkin tällainen äänikynnys rajoittaa sitten taas poliittista kenttää sillä tavalla, että se nostaa rajan liian korkealle. Jonkunnäköinen tasapaino näiden välillä pitää olla. Äänikynnys pitää olla, mutta ei liian korkealla. Ja tähän tämä mietintökin pyrkii. E, e, pitäisi olla jonkunnäköinen kynnys, mutta se ei saa olla liian korkea. Tämä lienee kaikista järkevin ratkaisu. Merci. Madame Bressot. Kiitoksia. Seuraavaksi Edustaja Bresso SD-ryhmästä. Eh, Kiitoksia. Minäkin haluan onnitella esittelijöitä tehdystä työstä ja myöskin komission jäsentä tuesta, joka hän antoi meidän ehdotuksellemme. Tämä on herkkä aihe, koska tämä on yksi niistä tapauksia, joissa parlamentilla on aloiteoikeus, joten voimme ehdottaa muutoksia lainsäädäntöön. Haluaisin muistuttaa, että vuodesta 1976 lähtien neuvosto on kieltäytynyt muuttamasta äänilakia, äänestyslakia tekemään sitä eurooppalaisemmaksi, kuten täällä kollega Schöpli mainitsi juuri. Ehdotukset ovat kuitenkin sellaisia, että niiden pitää luoda homogeenisempaa äänestyslakia Eurooppaan ja antaa myöskin enemmän näkyvyyttä eurooppalaisille puolueille eurooppalaisessa mielessä, kun tehdään vaikka komission puheenjohtajaehdokkaat Euroopan tasolla. Ja tähän pitää antaa myöskin tarvittava viikkomäärä, jotta tämä ihmisten nimet todellakin saadaan sen tietoon. Uskon, että tämä on erottain tärkeää, että myöskin on sellaisia rajat ylittäviä äänestysluetteloja. No, tämä voisi olla vaikka tällainen pieni lisäys tähän. Toivottavasti saamme ensimmäistä kertaa täällä valmiiksi täällä parlamentissa oman äänestyslakimme. Monsieur Edustaja Ujadowski, kaksi minuuttia, ECR. E, pani przewodnicząca! grupa europejskich konserwatystów i puhemies e on sitä mieltä että tämänhetkinen vaalilainsäädäntö on aivan oikealla kannalla, kantilla eikä ole mitään syytä sitä muuttaa ja keskittää ja harmonisoida vaalilakia EU-tasolla. Haluaisin ottaa esille kaksi asiaa. Ensinnäkin jos laskemme äänestysikää 16 ja rohkaisemme äänestämään netissä, niin ainakin nämä kaksi tointa tarkoittaisivat, että enemmän ihmisiä äänestää. Mutta me emme kuitenkaan ole sitä mieltä, ei meidän pidä turvautua internettiin pääkeinona saada ihmiset äänestämään. Mutta tärkeämpää vielä on kysymys siitä, että keskitetään vaalilainsäädäntöä ja olisi myös pakko käyttää eurooppalaisen puolueen logoa yhdessä kansallisen puolueen logon kanssa. Meistä tällainen ei välttämätöntä. On uusia poliittisia puolueita jäsenvaltioissamme, jotka ehkä haluavat tehdä näin myöhemmin sitten, kun ne ovat päässeet parlamenttiin. Miksi meidän pitäisi pakottaa ne tähän jo vaalikampanjan aikana? Mutta ensinnäkin Euroopan parlamentin legitiimiyden pitäisi perustua siihen, että kunnioitetaan kansallisia perinteitä, kansallista suverenisuutta. Mitä lähempänä olemme eri kansoja ja sen aiempana olemme myös kansalaisia. Jos harmonisoimme, keskitämme liikaa, silloin Euroopan parlamentti etenee vieläkin kauemmas kansalaisten todellisista ongelmista ja siksi me äänestämme tätä vastaan. pour deux minutes, madame. Seuraavaksi rouva edustaja Paakat Sautu Urus. Niin, puhemies, kiitoksia. Tässä pyritään antamaan lisää aikaa, jotta voitaisiin keskustella. Täällä on joitakin tärkeitä kysymyksiä tässä mietinnössä, ja niitä voidaan vielä täydentää. Meidän mielestämme tätä uudistus ei ole kovastikaan ollut kunnianhimoinen tähän mennessä. Varmastakin tämä on esimerkki siitä, että on, tämä on riittävä liian varovaisella tavalla käytetty tätä suurta tilaisuutta, koska me elämme kriisitilanteessa myös EU-toimielimissä. Eurooppa-vaaleihin osallistuu tuskin yksi neljästä, jolla on äänioikeus. Ja äh, julkista mielipide hallitukset myös pelaavat näillä, näillä vaaleilla ja puolueet muuntelevat sitä, mitä sanovat äh, Euroopan parlamentissa näistä puolueista, erityisesti silloin kun ovat hallituksessa itse. Me emme ole esittäneet sellaisia suosituksia, joiden kautta voidaan todella edistää tietoisuutta, jota tarvittaisiin eurooppalaista ajateltuna. Vaalit, Euroopan vaalit voivat olla jotakin enemmänkin kuin se, että arvioidaan kansallista politiikkaa. Tietenkin jos voidaan lähentyä, lähentää parlamenttia ja muita toimielimiä kansalaisiin ja parlamentin, meidän parlamentin jäsenten pitää pysyvällä tavalla tiedottaa näistä asioista kansalaisille. Meidän pitää kysyä itseltämme, vaikuttaako, onnistuuko tämä mietintö todellakin saavuttamaan näitä tavoitteita ja suosituksia. Myönteisiäkin, myönteisiäkin muutoksia on tehty, jotkut tavat ovat kosmeettisia ja jotkut muutokset suosivat niitä, joilla on suurempi merkitys alueellisesti tai paikallisesti. Uudistukseen liittyy hyviä puolia esimerkiksi mitä tulee sukupuolten tasapainoon tai se, että voidaan näistä myös kolmansissa maissa, mutta ei sitä voida pitää minä suurena e, e, e, askelena eteenpäin, varsin pieniä ja olennainen muutos on tämä pakollinen äänikynnys ja meistä se ei vahvista sitä, että tämä lisäisi tasavertaista kansalaisten parissa. Sitten edustaja Scholz Guesta. Kiitoksia puhemies. Ennen vaaleja vaalien jälkeen taas ja hyvät kollegat, eurooppalaisen vaalilainsäädännön on oikein täällä meidän esityslistallamme tänään esillä. Tällä voidaan tehdä poliittisesti paljon aikaiseksi, mutta niitä pitää katsoa sitä, että kenelle, ketä se auttaa. Auttaako sitä, että Euroopassa julkinen tilanne parantuu, että voidaan aloittaa, aloittaa tämän kansalaisiin paremmin. Miten saadaan aktiivista osallistumista molempien sukupuolten osalta. Suuri ongelma tässä mietinnössä, hyvät esittelijät, on se, se että kyllä edelleenkin tässä on se, että se ei ole tarpeeksi rohkea uudistus halussaan, vaan se jää kiinni poliittisiin asioihin. Se ei luoda poliittisia tiloja osallistumiselle, vaan se katsoo vain teknisiä asioita ja asioita, joita voidaan hallinnoida. Poliittisen elämän ja keskustelun oma dynamiikka, sitä ei voida hallinnoida jäsenvaltiossa. Josta tässä kansalaisten identiteetti ja ehdotukset eivät kyllä toimi. Saksassa suuri lehti juuri karkitoi tätä erotusta. Miksi juuri tällaisia erotuksia tehdään? Monsieur Terry Cabras pour euh, les Verts. Seuraavaksi vihreästä edustaja Terry Cabras. Kiitoksia puhemies. Vaalilain uudistus EU:ssa on tärkeä kysymys. Se seikka, että tässä oli kaksi esittelijää, oli ensimmäinen merkki liittoutumasta johdon kohdalla. Ei välttämättä huono asia sinällään, mutta tätä nopeasti vielä täydennettiin tähän liittyy tällaista tiettyä joustamattomuutta, kun kyse oli siitä, hyväksytäänkö joitakin näistä monista ehdotuksista eri ryhmistä. Tässä mielessä pahoittelen kovasti, että joudun sanomaan niin, että tämä on heikko mietintö, joka ei ole pystynyt onnistumaan tavoitteissaan. Miet- mietinnössä pitäisi olla kansalaisten mahdollisuus osoittaa luottamusta toimia vastaan, mutta näin ei kuitenkaan ollut tehty neljälläkin alueella. Ensinnäkin mietinnössä puhutaan jostakin uudesta asiasta, nimittäin pakollisesta äänikynnyksestä. Tätä ei mitenkään voida hyväksyä Saksan perustuslakituomioistuimessa. Nyt se on pakollista kaikille Euroopan maille. Tämä toimenpide on täysin vastaan monimuotoisuutta. Sitten äh, rajat ylittävät listat, ne on tässä mainittu vain ohi mennen johdatason kappaleissa. Sitten kolmanneksi, ymmärrystävä kyllä, myös kun puhutaan sukupuolista tasa-arvosta, sitäkin on lykätty vaaleihin saakka 2024, eikä, emme, ja sitten puhutaan siitä, että äänestysikä olisi, kello ku, olisi 16 vuoden iässä. Edustaja James. I listened to the open... Minä kuuntelin äh, näitä johdantohuomautuksia ja koitin niitä perustella, mutta itse asiassa äh, olin aivan kauhistunut kuullessani jotain George Orwell olisi ollut ylpeä kuunnellessaan tämän iltaista keskustelua ja sen sisä, sisä, sisältöä. Lisää valvontaa äänestystulokseen, vähemmän demokratiaa. Katsokaa, mitä tapahtui Portugalissa vähän aikaa sitten äänestystuloksen osalta. Onko tavoite se, että se, mitä kuulin tänään, vain se, että ei kuunnella kansan ääntä ja, ja manipuloidaan demokraattisten valintulosta. Ja itse asiassa on aivan omituista koittaa saada lisää sähköistä äänestystä, vaikka siihen liittyy paljon tunnistautumisongelmia. Itsenäisten maiden pitää saada määttää, päättää omista äänesty- vaaleistaan. Yksi minuutti. Edustaja Anne Mans. Vanha vaillaitonta on riittänyt tähän mennessä. On voitu pitää demokraattisia vaaleja. Jäsenvaltiossa Euroopan parlamentti haluaa nyt muuttaa vaillainsäädäntöä niin, että äänestäjät äänestäisivät aktiivisemmin ja äänestäjät äänestäjäpako äh, halutaan saada jäsenvaltiot tavallaan vaalijärjestelmän ulkopuolelle. Tässä halutaan koko unionin edustajia ja kansallisvaltion edustajia. Tässä perustetaan myös eurooppalaisia listoja ja nyt otetaan käyttöön myös äänikynnys. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että pienet EU-kriittiset puolet kärsivät meistä jäsenvaltioiden pitäisi jatkossakin voida itse päättää, minkälainen vaellansuunta heidän kansalaisiaan sitoo. Herra Anemans, hyväksyttekö Rova Bresolta sinisen kortin kysymyksen? Siis, Olkaa hyvä. Vain lyhyesti. Muistan, että aikaisemmissa neuvotteluissa, ja mehän oikeastaan täällä jo edustamme kaikkia unionia ja haluatko, oletko, vaan kuulla, että oletko tietoinen tästä merustamme täällä koko unionin aluetta? Hyvä rouva. Mitä perussomuksessa lukee? Siksi minä olen tänne valitettu. Täällä näette kaikki nämä liput kollegoni pöydällä ja jatkossa tulee lippuja vieläkin enemmän. He edustavat täällä omia äänestäjiä. Heillä on oikeus näin tehdä ja näin on oikeus myös silloin, vaikka edustettaisiin koko Eurooppaa, mutta täällähän me kuitenkin edustamme omia äänestämme omaa kansamme ja vasta sen jälkeen Eurooppaa paní předsedající eh, smlouva o Kiitoksia sopimus EUn toiminnasta antaa parlamentille mahdollisuuden uudistuksiin vaalioikeudessa, vaalilainsäädännössä. Ja olen tyytyväinen, että nyt on onnistunut AFKO-valiokunnan kanssa käyttää mahdollisuutta hyväkseen. Tämän takana oleva ajatus, siis tämän mietinnön takana ajatus, sitä pitää tukea. Tässä tuetaan demokraattisia periaatteita EU:ssa. Tämä auttaa myöskin siinä, että Euroopan vaalit nähdään myönteisemmässä valossa. Ja toivottavasti tämä johtaa sitten myöskin korkeampaan osallistumiseen vaaleissa. Ja tämä vaikuttaa myönteisesti koko EU-hun. Euroopan parlamentti on demokraattinen elin ja tämä mahdollistaa myöskin sen, että eurooppaista henkeä voidaan levittää täällä eteenpäin. Tämän takia meidänkin etujemme mukaista on se, että luodaan luottamusta ja että kansalaiset luottavat meihin. Tämän takia tuen tätä. Kiitoksia. Silva Pereira, pour 1 minute 30. Silva Pereira, puolitoista minuuttia. Obrigado, Kiitos, puhemies. No, normaalitapauksessa me valittelemme vanhaa ongelmaa demokratiavajeesta, emmekä puhu siitä, miten demokratia voisi parantaa. No tänään ainakaan näin ei ole tapahtunut ja sen takia haluan onnitella eh, mietinnön esittelijöitä Danuta ja Joe ja erinomaisesta mietinnössä, jossa realistisesti kerrotaan, miten Euroopan vaalilainsäädäntöä voitaisiin uudistaa. Tämä on yksi niistä harvoista aloista, joissa Euroopan parlamentilla on aloite. Ja meillä on velvollisuus tehdäkin kaikkemme, jotta voisimme demokratiamme eurooppalaista ulottuvuutta vahvistaa. Ja Tällä tavalla koitamme, olemme saaneet Euroopan vaalit ja komission puheenjohtajan vaalin nyt käti, käsi käteen. Ja tietenkin kampanjamateriaali ja, ja äänestyslippujen pitäisi antaa enemmän näkyvyyttä eurooppalaisille kattopuolueille. Ja <clears throat> me tarvitsemme samoja edellytyksiä äänestyksille, ehdokkuuksille ja, ja erilaisille äänestystavoille. Ja tarvitsemme äänestyskynnyksen 3-5 prosentin välille riippuen hieman vaalipiireistä ja yli 26 ehdokkaan vaalipiiristä. Ihmisten pitää tietää, mitä he äänestävät, ja Eurooppa paranee tämän uuden lainsäädännön myötä. Frau Präsidentin, das Bundesverfassungsgericht hat die 5 Puhemies, tämä meidän liitto tasavallan tuomistuin esittämään 5 prosentin ajan se vastaiseksi, että pienetkin puolet voivat päästä tänne paikan päälle. Tämän takia olet SPD ja Unioni ja Vihreät haluavat luoda taas tämän lausekkeen, tämän kynnyksen. He ovat todenneet, että pienet puolueet häiritsevät täällä paikan päällä. Mutta tämä argumentti ei pidä paikkaansa. 2014 meidän Bundesverfassungsgericht tämän tuomion pää, tämän pahvisti, eikä täällä kukaan häiritse. Eli SPT ja unionin kollegat, miettikähän tätä näin. Te olette vain nyt mietti, pyrkineet löytämään tässä hyväksenne temppua, jolla voitte hyvä käyttää näin eurooppa tätä kynnystä ja näin kiertää perustuslaki. Herra Lainen, tämä ei ole hyväksyttävää ja tämä on teidän kannalta typerää. Edustaja Müller, minuutti. Niin, tässä Euroopan parlamentin enemmistön pitäisi nyt hyväksyä tämä vaalilain muutos, vaikkakin toissijaisuusperiaate on meillä perusperiaatteena. Minusta ei ole minkäännäköistä syytä ottaa käyttöön äänikyngystä, koska se toimisi vain kahdessa, 28, äh, nimittäin Saksassa ja äh, Espanjassa. Ja itse asiassa puolueetkaan eivät tästä hyödy, ja tämä heikentäisi Euroopan parlamentin toimivuutta. Meillä Saksassa on kaksi äh, perustuslakituomioistuimen päätöstä äänikynnystä vastaan. Ja, ja niinpä se tarkoittaa sitä, että Saksan 80 miljoonaa äänestäjä eivät enää käyttäisi tätä. Minä, en, minä voin sanoa, että suurin osa 400 minä, minun takana olisi alle 5 miljoonaa ja, ja 1,6 prosenttia äänistä. Ja itse asiassa minä olen saanut riittävästi ääniä, jotta voin täällä puhua. Kiitoksia puhemies, kiitoksia puheenvuorosta. Kolmen tai viiden prosentin äänikynnyksen mukaan ottaminen koskee juuri Saksaa ja Espanjaa, ne ovat ainoat maat joilla on yli 26 edustajaa, ja toisaalta tällä hetkellä ei ole mitään äänikynnystä. Mitä tämä tarkoittaisi sitten, jos me laittaisimme tämän äänikynnyksen käyttöön? Tämä reiluus pienempiä maita kohtaa, mistä puhuttiin jo lainen, tästä nyt ei voi olla kyse. Katsotaan lukuja. 3 prosenttia Luxemburgissa tarkoittaa noin 12 000 ääntä. 3 prosenttia Saksassa tarkoittaa 10 kertaa enemmän ääniä jos katsomme vaikka näitä tilanteita, niin, niin tässä on 30, 30 kertaa enemmän ääniä tarvitaan Saksasta siis. Onko tämä reilua? Kyllä pienten puolueiden äänet voidaan yhdistää suuriin puolueisiin. Totta kai silloin suurillakin puolueilla voi olla suuri mielenkiinto siihen, että saavat ääniä näiltä. Mayer, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tänään todistamme jälleen, miten Bryssel pyrkii rikkomaan kansallisvaltioiden suverenisuutta. Euroopan vaalien pitää tulla eurooppalaisemmiksi vähemmän kansalliseksi. Niin ja tässä puhutaan tietysti demokratiassa Brysselissä. Ja kukaan ei enää tiedä, kuka Euroopan komission puheenjohtaja on. Siitä ollaan huolissaan. Tämä vähentää vähentää demokratiaa kansallisella tasolla. Naisten ja miesten on pakko tai pitää ottaa äänestyskynnykset käyttöön, yhteiset äänestyslistat. Vain pieni määrä vaivautuu äänestämään Euroopan vaaleissa. Ehkä tämä liittyy siihen, että näiden kansanedustajien enemmistö täällä parlamentissa jyllää. Ja Euroopan vaalit vaaleissa kuitenkin valitaan kansallisia edustajia ja minun tapauksessani meidän pitäisi voida edustaa esimerkiksi alankomaalaisia äänestäjiä. Nämä vaalit pidetään alankomaissa ja siksi pitää käyttää omia sääntöjä. Monsieur Preda, pour une... Herra Preda, minuutti. Uh, uh, uh, Kiitos. Haluaisin tähän alkuun onnitella Danuta Hybneriä Jolainenia. Tämä on toinen uudistusyritys Eurooppa-vaalien suhteen. Ja aikaisemmalla vaalikaudella eh, me onnistuneet tässä, koska tasapainoon on vaikea päästä. Ollaan kunnianhimoisia, mutta pitää myös olla eh, toteutettavissa nämä uudistukset. Euroopan eh, vaalilainsäädäntö on 28 erillistä laki- tai vaalijärjestelmää ja sitä pitäisi saada vähennettyä ja sen takia kannatan Hybnerin lainen ehdotuksia. Ja tärkeää on, että on enemmän Eurooppaa e, Eurooppa-vaaleissa. Me, meidän täytyy e, legitimoida Eurooppa vaaleissaan. Ja me tarvitsemme lisätukea, e, äänestysikä 16 vuotta, ja demokraattisten, demokraattinen tapa nimetä ehdokkaita ovat hyvin tärkeitä. Ja on tärkeää saada aikaan enemmän äänestäjiä urnille. Uskon, että tarkistusten suuri määrä osoittaa, että tasapaino saadaan kuitenkin tässä aikaiseksi. Seuraavaksi edustaja Hauraki ja Tondo. Hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen kysymys, jonka esittäisin teille. Eikö teistä ole niin, että 40 vuotta sen jälkeen kun pidemmistä vaalit pidettiin, pitäisi muuttaa vaalilainsäädäntöä. Laki on 40 vuotta vanha. Eurooppa on muuttunut näissä 40 muodossa, ainakin minä uskon. Sitä toinen kysymys, ettekö te usko, että meillä pitäisi olla samat säännöt, samat oikeudet. Meillä pitäisi olla harmonisoitu järjestelmä vaalilakki, joka meitä sitoo. Ettäkö myös usko, että on aivan välttämätöntä, että edustetaan eurooppalaisia puolueita eikä kansallisia puolueita, vaan jotka tä- meissä täällä olemme edustamassa eurooppalaista suverenisuutta, eurooppalaista suverenisuutta siis toistan. Meillä täytyy samanaikaisesti olla samat säännöt käytössä, jotta meillä pitäisi olla kansan rajat ylittävät listat, joka est- niin että meidän pitää toimia demokratian mukaista. Vielä yksi kysymys tovereille, niin vihreistä ja GUE-ryhmässä. Vetoan teihin, älkää olko niin kielteistä. Tämä laki ole täynnä halusin, että se parempi, mutta se ei kuitenkaan ole laki, joka ansaitsee sen hylkäämisen ja Euroopan vastustamisen tätä kautta. Te Hauregi, hyväksyttekö te, pyydän teitä kuuntelemaan hetken, hyväksyttekö sinisen kortin. Herra Le Bretonilta, olkaa hyvä. Kiitos, että sain mahdollisuuden kysyä niin kun kuuntelin teitä, niin huom- hämmästyttää, että te ette pidä sitä meitä kansanedustajina, vaan että tämän äh, vaalilainsäädännön äh, kautta me edustaisimme eurooppalaisia puolueita. No tämä on virhe kyllä, jos me haluamme perustaa EU, niin meidän pitää lähestyä kansaa. Minä annan teille ne ohjeen. Minä haluan kaataa EUn, mutta jos haluatte sen pelastaa, niin teidän täytyy lähestyä kansalaisianne. Eikö se ole nyt viimeinen mahdollisuus, mikä teillä on vielä käytössänne? Pero los pueblos son... Mutta kansalaiset edustavat Eurooppaa, he ovat eurooppalaisia vastakin he ovat Euroopassa. Minä haluan enemmän eurooppalaisia puolueita. En halua mitään yhdistelmää kansallisesta puolueesta, vaan haluan eurooppalaisia puolueita, jotka edustavat Euroopasta suverenisuutta itsemääräämisoikeutta. Siksi me tarvitsemme tämän lainsäädännön enemmän eurooppalaisia listoja. Meidän pitää ottaa tämän suuntainen askel. Monsieur Herra Herike. Minä tuomitsen sen, että SPD ja CDU käyttävät tässä hallitsevaa asemaansa hyväksi, että tehdään taas 3 prosentin äänikynnys. Ja näin hylätään perustuslakituomioistuimen päätös. Te pelkäätte varmaankin pienten rohkeutta. Ja CSUn kollegat totesivat äskettäin, että te olette varmaankin aliarvioineet sen, mitä äänestäjät tietävät. Tämä on Asterix-periaate pieniä, mutta hmm, vahvoja. Tämä on periaate myöskin demokratiassa. Miksi? Koska minä olen ottanut haltuun enemmän mietintöjä kuin monet muut täällä kymmenen vuoden aikana. Ja koska minä kuulen viite, viiden aktiivisimman eurooppalaisen eh, MEPin piiriin ja otan huomioon vaalipiirin huolenaiheet ja kuuntelen perheiden ääntä. Jos te ottaisitte yhtä vakavasti työn kuin minä täällä, niin kevyesti taistelun Asterixia vastaan. Mutta se, että te ota huomioon perustuslomioistuimen päätöstä ja unohdatte näin myöskin viiden miljoonan äänestäjän äänen Saksassa. Nous, nous entamons la phase... Nyt sitten ilman puhujalistoa. Nyt on kuusi puheenvuoropyyntöä. Herra Bosch, pysyllä, olkaa hyvä. Est-ce que je l'ai mal dit? paní předsedající já jsem velmi pozorně poslouchal celou debatu souhlasím s návrhem. minä olen seurannut tätä keskustelua. Tuen tätä ehdotusta. Siellä on paljon myönteistä. Sähköinen äänestys esimerkiksi. Haluan kuitenkin varoittaa, että eurooppalaisuus ei nous, lisäänny vaalilainsäädäntöä muuttamalla jos me pidämme eh, vaaleja eh, yksittäisissä jäsenvaltioissa, niin siinä rikkoontuu eh, äänestäjän ja poliitikon välinen suhde. Ja luonnollisesti äänestäjien pitää tuntea politiikkonsa ja mitä, mitä tekevät parlamentissaan ja mistä yleensäkin puhutaan. Jos me rikomme tämän järjestelmän, niin silloin myös legitiimisyys häviää. Ja mitä kauempana äänestäjä on poliitikosta, niin sitä huonompi. Με την έκθεση για την αναθεώρηση της εκλογικής διαδικασίας επιθυμώ να κατασκευαστεί ο περίφημος... Kun katsotaan vaalijärjestelmän edistystä, niin tässä katsomme myöskin eurooppalaista lähestymistapaa. Kun me katsomme tässä, että me olemme unionin edustajia täällä ja jäsenvaltioiden edustajia. Mutta eihän tätä periaatetta voida ainakaan lailla poistaa. Tämän takia vastaamme kolmen prosentin äänikynnystä, kun paikkaa jäädä täällä. Seuraavissa vaaleissa muuten muutamat soraäänet jäävät pois täältä. Ja täällä uudella lainsäädännöllä voidaan myöskin vahvistaa sitten eurooppalaista näkökulmaa puolueissa. Mutta ihmiset eivät tee täällä Euroopasta lainsäädäntöä. Meidän pitää, parlamentti on tämä on tällainen jäsenvaltioiden tekemä yhteinen piste, ja meidän pitäisi ottaa huomioon tämä. Edustaja Huoresti. Kiitoksia puhemies. Tämä uudistus ei tule vahvistamaan demokraattista ulottuvuutta Euroopan vaaleissa eikä demokraattista legitiimiyttä päätöksenteossa unessa, eikä todellakaan lähennä meitä kansalaisiin. Tässä viitataan toisuusperiaatteen, että se viitataan alueellisiin poliittisiin puolueisiin. Meidän tapauksemme puhutaan tähän viisastutaan Baskimaan edustajiin, mutta tämä vahvistaa myös sitä, että olisi tällainen pakollinen äänikynnys ja se toimii vähemmistöjä vastaan ja pyritään sulkemaan pois miljoonia kansalaisia poliittisesta eurooppalaisesta pelistä. Tämä ei lisää demokratian legitimiyttä eikä saa aikaan suurempaa tehokkuutta minun mielestäni, niin kuin täällä on väitetty. Jos halutaan enemmän tehokkuutta ja omassa maassa, niin silloin pitää laatia yksi ainoa vaalipiiri. Kiitoksia. Reda. Edustaja Reda. Ähm, Kiitos. Tämä on hyvä ehdotus. Jos ajatellaan, että tämänhetkisessä tilanteessa kaikki saksalaiset äh, kansanedustajat itse asiassa hyväksyvät minkä tahansa ehdotuksen, jotta saisivat takaisin tämän äänikynnyksen. Tietenkin käytetään tätä tilaisuutta hyväksi, tehdään kunnianhimoinen ehdotus ja sitten otetaan käyttöön ylikansalliset listat. Jos halutaan eurooppalaista ulottuvuutta Eurooppa-vaaleihin, niin ei se tarkoittaa sitä, että laitetaan eurooppalaisen puolueen logo johonkin äänestyslippuun ja suljetaan pois joku pieni puolue parlamentista. Noin minä pelkään, että edustajat eri maista todellakin haluavat tehdä yhteistyötä ja saada aikaan poliittista politiikkaa. Se tarkoittaisi, siitä syntyisi sitten ylikansallisia listoja, mutta, mutta tämä, tällä tavalla ei saada sitä aikaan, että jos saksalaisia pikku pienpuolueita suljetaan parlamentista pois. Edustaja paní předsedající já jsem byl tou diskusí Kiitoksia puhemies. Olin yllättynyt, kun kuulin tämän keskustelun täällä. Äänikynnys, siitä puhuttiin jo useamman kerran, ja perustuslakitoimisto on tullut siihen tulokseen, että tämä vähimmäiskynnys oli sellainen, sitä ei voida hyväksyä. Ymmärrän tämän, mutta haluan todeta, että myöskin Tsekin maalla perustuslaki tuomioistuin päätti asiasta. Hän päättyvät niin, että me jätettiin voimaan. Ja se ei ollut perustuslain vastainen. Eli tämä on kahden perustuslaki tuomioistuimen kaksi erilaista päätöstä olemassa. Tämä osoittaa, minkälaisia ongelmia meillä on. Se ajatus siitä, että eri maiden perustuslakioikeudet voitaisiin muut, niitä voitaisiin muuttaa rajoittaa yksityiskohtaisella säännöllä. Tämä on minun mielestäni väärä ajatus. Ja tästä syntyy myöskin jännitystä, joka on hyväksi. Uskon, että meidän pitäisi luoda yhteisiä sääntöjä, mutta olla tämän suhteen myöskin varovaisia. Kiitoksia. Senhora Presidente, olhemos para os anos mais recentes. Kiitos puhemies. Katsotaanpa viimeaikaisia tapahtumia. Kansalaisten sel- selän takana on hyväksytty perussopimuksia, ei minkäännäköistä demokratiavalvontaa, ei kansanäänestyksiä, tai jos niitä pidetään, niin sitten niiden, vasta- tai niiden tuloksia ei oteta huomioon, jos ne ovat epäsopivia ja nyt budjettisopimuksia on. Merkelhän perusteli sen, että tarvitaan jotain, ettei vaikka hallitukset muuttuvat, niin politiikka ei muuta. Joten tämä on selkeä puuttuminen kansan itse itse tekemään päätökseen. Tässä pakotetaan erilaisia poliitikkoja hyväksyttäväksi ja, ja, ja erilaisia edustajia hyväksyttäviksi tämä EUn epädemokraattinen eh, rakenne on, käy selväksi. Ei kannata eh, seinän väriä muuttaa, jos koko rakennus on epädemokraattinen. Tässä mietinnössä on paljonkin vakavaa sellaista, joka nostaa Euroopan epädemokraattisuutta vielä korkeammalle. Komissaari Kretsu, teidän vuoronne jälleen. Kiitoksia, kiitän teitä kommenteistanne ja mielenkiintoista keskustelusta. Lopuksi haluaisin vielä toistaa, että komissio tukee täysin parlamentin pyrkimyksiä hyväksyä tämä ehdotus, joka on kunnianhimoinen tulee hyvän aikaan. Meidän mielestämme näin saadaan, jos haluamme aikaan demokratian muutoksia, meidän pitää puuttua asiaan juuri näin. Poliittinen projekti tarvitsee tuekseen vahvaa demokratiajärjestelmää, jossa kansalaiset todellakin voivat osallistua, kun vahvistetaan yhteyttä vaalien ja kansallisten edustajien välillä ja sen välillä, miten valitaan Euroopan komission puheenjohtaja. Tämä on selkeä esimerkki siitä, miten tämä vaikuttaa kansalaisten demokraattisiin osallistumismahdollisuuksiin EUn äänestyskuntakomenettelyssä. Ja niin kuin alussa sanoin, mielestäni on erittäin tärkeää korostaa sitä, että kiintiöt sukupuolten välillä ovat tärkeitä. Olen itse tukenut tätä myös jo silloin, kun olin täällä parlamentin jäsen. Mielestäni tämä ehdotus on konkreettinen tapa osallistua Eurooppa-hankkeen edistämiseen ja saada kansalaiset aktiivisempaan rooliin eurooppalaisessa demokratiassa. Niin kuin alussa sanoin, tällä hetkellä on ratkaisevan tärkeää lisätä luottamusta kansalaisten ja EU-toimielinten välillä. Kiitoksia. Sitten vielä esittelijät, ensin Rova Hübner. Yeah, thank you, thank you indeed. Kiitos kovasti Hyvät kollegat, haluaisin kiittää niitä, jotka sanoivat, että meillä on liikaa kunnianhimoa tai liian vähän. Lähinnä tässä nyt on tämä jako. Ja niille, jotka sanovat, että meillä ei ole kunnianhimoa, niin haluaisin vain vastata, että joskus mm, olette varmaan kokeneet sen, että haluttaisiin enemmän ihmisiä tueksemme ja silloin kunnianhimon taso tietenkin laskee, jotta saataisiin jonkunnäköinen yhteinen nimittäjä saavutettua ja se selittää myös sitä, miksi emme kaikkia saaneet läpi. Niin emme saaneet läpi myöskään sen takia, koska meillä on neuvoston kanssa tietty menettelytapa. Meidän täytyy neuvoston viedä tämä esitys ja neuvostohan jätti huomiota e- esityksemme perustussopimuksen perusteella ja, ja haluamme käydä tämän koko järjestelmän läpi, jotta saisimme edistyttyä Euroopan parlamentin oikeuksissa päättää omista eh, vaalimenetelmistään. Tämä saattaa ehkä johonkin, eh, määrin, jonkin määrin eh, selittää tätä tilannetta. Mutta ne, jotka sanovat, että mennään liian pitkälle, niin täytyy sanoa, että minä olen ihan eri mieltä jos sanotte, että me menemme liian pitkälle mm, ja viemme liikaa vastuuta jäsenvaltioilta ja itsemääräämisoikeutta sieltä, niin haluan näille vastata, että tämä esitys lähentää Euroopan parlamentin jäseniä äänestäjiinsä ja se myös lähentää kansalaisia Eurooppaan ja toivon, että tällä ehdotuksella saataisiin aikaan yhden suuren vian, nimittäin suuren etäisyyden EUn ja kansalaisten välillä hieman kurottua umpeen. Ja nämä keskustelut, joita on käyty valiokunnassa, joita käyty täällä ja joita jatkossa käymme neuvoston kanssa, toivomme saavamme aikaan tuloksen, joka nyt ei ole ehkä virstan pylväs, niin kuin komissaari sanoi, mutta kuitenkin vie meitä eteenpäin Euro, sillä tiellä, että me määräämme itse omista vaalitavoistamme, koska niin kuin sanottiin, me olemme kai ainut parlamentti maassa, maailmassa, joka ei pysty päättämään itse omista vaalimenettelyistä. Ja sitten mitä tulee äänikynnykseen ja Saksan perustuslakituomioistuimen päätöksiin, jollainen tietää paremmin, mutta muistanen oikein, että perustuslakituomioistuin sanoi, että jos olisi olemassa eurooppalainen lainsäädäntö, lainsäädäntö tästä äänikynnyksestä, niin tilanne olisi erilainen. Me voimme siis välttää nämä kansalliset ongelmat sillä, että meillä olisi Euroopan tasoinen lainsäädäntö tästä, ja silloin Saksan perustuslakituomioistuimen päätös ei estä tätä esitystä. Ja toivon, että saamme tukemme, tukenne seuraavassa äänestyksessä. Sitten vielä edustaja Allainen. Kiitokset myös kaikille, jotka osallistuvat keskusteluun. Kollega Schöflin todellakin totesi, että vähimmäiskynnys on okei, okay, mutta se ei saa olla liian korkea. No mitä me sitten teimme? Me katsoimme, mitä 26 jäsenvaltiossa tällä hetkellä on käytössä. Täällä on 3 prosenttia de facto, ja sitten täällä on kaksi muuta maata, joissa ei tätä ole. Näin ehdotimme tätä. No, kuitenkin tämä on normi yle useimmissa maissa. Jotenkin sitä on käytetty ja se on olemassa ja hyväksytään. Ja todellakin, hyvät kollegat, meidän Saksan perustuslakituomioistuimen on tehnyt tämän päätöksen. Ja, mutta avettiin kuitenkin ovi vähimmäiskynnykseen. Sanottiin, että niin kauan kuin eurooppaista lakia ei ole, niin me oman maamme taholta päätämme näin, niin kuin teimme. Ja he totesivat myöskin, että parlamentin kehitystä pitää seurata uusia toimivaltuuksia, uusia tehtäviä, ja kun valitaan Eurooppaasta eksekutiivia, minkä teimmekin komission puheenjohtajan valinnassa. Ja tämän pohjalta voisi myöskin muuttaa 0 prosentin kynnyspäätöstä. Eli toisaalta kyllä ymmärrän kyllä pienten puolueiden kommentit, mutta tämä ei ole kyllä totta. Näin yksipuolisesti esittää tämä asia. Minua rohkaisee myöskin kollegoiden kommentti, kun täällä todettiin, että voisimme mennä vielä pidemmällekin. Mutta olemme viime kauden kokemuksista oppineet sen, että pitää käydä kahdella tasolla. Ensinnäkin ensimmäinen taso on se, mikä on mahdollista, ja sitten myöhemmin voimme tehdä lisäehdotuksia, vaikka neuvottelukunnan yhteydessä, kansallisten parlamenttien kanssa ja kansallisten hallitusten kanssa – Voimme jatkaa keskustelua ja sitten voi vaatia eurooppalaisia äänestyslistoja. Mutta tätä tällä hetkellä vielä ei voida saada, koska sen osoitti meille viime vaalikausi. Haluan todeta, että kyllä tämä on virstanpylväs, kuten komission jäsen Kretu totesi täällä. Mutta tähän mennessä vielä ei ole tapahtunut kuinkaan mitään. Mutta tämä on suuri askel eteenpäin. Ja tätä emme saa nyt menettää. Jos menetämme sen nyt, niin tällä kaudella ei mitään uudistusta tule. Ja sitten vuonna 2019 aletaan taas uudestaan vanhan järjestelmän puitteissa, mikä on tähän mennessä ollut hieman vajavainen. Ja ne, jotka eivät hyväksy sitä, että me äänestetään kansallisissa valtioissa, mutta sitten täällä parlamentissa edustamme koko EUta, ei pelkästään jäsenvaltioita. Niitä en voi auttaa. Tiedän, että täällä on euroskeptikoita Euroopassa. Ne, niille voimme tehdä mitä tahansa ehdotuksia, ovat aina sitä vastaan. Mutta he ovat myöskin täällä vähemmistönä ja näin olkoonkin. Merci. Keskustelu päättyy ja me äänestämme.